kolmansille maille hyötyä, jotta niissä voidaan kaikkien kansalaisten edun nimissä saada uudistuksia ja kehitystä aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia. Yhteiskeskustelu päättyy ja tästä äänestetään puoli 12 tänään. Seuraava kohta esityslistalla Florentsin mietintö, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa Florence esittelijä. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Niin, kiitoksia rouva puhemies, arvoisa komission jäsen. Alkuun haluaisin kiittää kaikkia täällä läsnäolijoita siitä, että olette tukeneet minua tässä työssä. Se ei ollut aina niin helppoa. Yhteistyö komission kanssa oli todellakin erinomaista. Kiitokset avustajilleni, jotka tukivat minua tämän prosessin aikana. Kiitoksia siitä. Kun puhutaan laiteromusta, niin kyse ei ole siitä, että me panisimme täytäntöön standardeja, ympäristöstandardeja. Toki niistäkin on kyse, vaan toisaalta on kyse myöskin siitä, että miten voimme vaalia näitä eurooppalaisia raaka-aineita, sillä mehän tiedämme, että lähitulevaisuudessa niiden määrä vähenee. Ja mitä hyötyä erinomaisesta teknologiasta on, jos raaka-aineet puuttuvat. Joten meidän on katsottava tätä tekstiä sekä taloudellisesta näkövinkkelistä että muustakin, ja on havaittavissa puutteita sillä keräysaste on Euroopassa hyvin erilainen. Pohjoisessa kerätään 16 kiloa per kansalainen ja pahimmassa tapauksessa tilanne on se, että vain yksi kilo laiteromua saadaan kerättyä per vuosi. Eli suhde on 16 suhde yhteen. Ja minun mielestäni meidän täytyy osoittaa syyllisiä suoraan sormella ja minä yritän toimimaan toimia näin. Eli meidän täytyy löytää johdonmukaisia yhtenäisiä kriteereitä, joita tällä hetkellä ei ole vielä käytössä, sillä jokainen toimii niin kuin lystää, jokainen määrittelee pelisäännöt haluamallaan tavalla. Ja ne, joilla keräysaste on niin pieni, niin heitä ei voida edes vetää edes vastuuseen, koska he toimivat kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Joten tähän täytyy saada EU-ssa muutoksia. Nythän vallitsee sisämarkkinoiden pelisäännöt. Se ilmeisesti unohtuu monesti. Euroopan unionin suurina etuna, suurina etuna on juuri tämä yhtenäismarkkina-ajattelu. Ja tästäpä syystä onkin tärkeää, että tämä tilkkutäkki saadaan uuteen uskoon muokattua, jos on vähemmän porsareikiä, joten minä toivon, että komissio etenee jo valitulla tiellä. Ehkä viime vuosien aikana valvonta on ollut puutteellista, olisin kaivannut ponnekkaampaa toimintaa, mutta se on menneen talven lumia. Toivottavasti tulevaisuus on valoisampi, mutta se ei ole tietenkään helppoa, jos jäsenvaltiot, kuten oma kotimaani, toimii omien pelisääntöjen mukaan. Minun mielestäni on tärkeää, että keräysasteet ja tavoitteet määritellään paremmin. Mitä tulee laittomaan vientiin, niin tämä on aivan pöyristyttävää. Tutkimukset ovat osoittaneet, että joissakin maissa on suuria satamia ja 420 konttia tarkastettiin ja niistä löytyi arvokasta laite, elektroniikalaite romua ja 360 kontillista oli täynnä laitonta romua ja lapset kysyvät meiltä ikäviä kysymyksiä, jos tähän ei tule muutoksia, sillä aluslevyissä on tonni platinaa ja kultamäärätkin ovat suuria ja meillä ei ole varaa tällaisen tuhlaukseen, niin minä toivon, että kansalaisten tietoisuus näiden taloudellisten seikkojenkin suhteen kasvaa. Me toivomme siis parempaa palautusjärjestelmää. Me todellakin toivomme, että pienet sähkölaitteet, jotka helposti heitetään roskakorin talousjätteen sekaan, niin että ne voitaisiin kerätä la, ilmaiseksi. Ehkäpä pienten yritysten suhteen voitaisiin käyttää tiettyä poikkeusjärjestelmää, mutta me haluamme, ettei näitä arvokkaita romumateriaaleja heitetä noin vain talousjätteiden sekaan. Eli meidän täytyy saada aikaiseksi muutoksia soveltamisalaan. Jos puhutaan lampujen valmistuksesta, niin Euroopassahan se tarkoittaa sitä, että tämä lampu pitää, se pitää ilmoittaa myytäväksi kilpaavaksi tuotteiksi jokaisessa 27 jäsenvaltiossa. Se on aika hankalaa ja tähän tarvitaan kyllä uudistuksia ja tällä uudistuksen tiellä me paraikaa olemme. Kiitoksia. Kiitoksia sitten komission puolesta komission jäsen Potocnik, olkaa hyvä. Good morning, madam. Hyvää huomenta, hyvä puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minäkin haluaisin näin aluksi kiittää Euroopan parlamenttia eri totten esittelijää herra Florencia, samoin kuin varjoesittelijöitä ja ympäristövaliokuntaa kovasta työstä. Tarkistukset heijastavat sitä mielenkiintoa ja sitoumusta, mitä tämä asia on aiheuttanut. Olen iloinen nähdessäni, että monet tarkistukset täysin tukevat komission ehdotuksen tavoitteita jäteromusta, jäteromudirektiivissä. Ennen kaikkea tässä halutaan täysin hyödyntää tämän direktiivin ympäristötavoitteita, kun asetetaan realistisia, kunnianhimoisia keräys- ja kierrätystavoitteita. Täytäntöönpano ja sen noudattaminen, sillä täytyy pystyä taistelemaan laitonta siirtoa vastaan ja vähentämään turhaa hallinnollista taakkaa eurooppalaisten valmistajien osalta tekemällä yhteistyötä kansallisten jäsenvaltioiden välillä. Sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivin vahvistamisella me voimme myös puolustaa ympäristöystävällistä yhteiskuntaa. Me puhumme tässä nopeimmin kasvavasta jätevirrasta Euroopan unionissa. Sillä on valtaisaa potentiaalia, kun halutaan vähentää riippuvuuttamme erilaisista raaka-aineista, niiden tuonnista. Tässä nyt on laaja yhteisymmärrys komission ja parlamentin välillä ja haluaisin sen pohjalta esittää muutamia kommentteja erityisistä kysymyksistä. Keräystavoitteet. Komissio on tyytyväinen siitä, että parlamentti täysin hyväksyy komission kunnianhimoiset tavoitteet ja päivämääräehdotukset. Me haluamme parantaa taloutemme resurssitehokkuutta. Tämä voidaan saavuttaa jokaisessa jäsenvaltiossa ja tämä myös on tähdellistä. Valiokunta ehdottaa, että määritellään uudella tavalla tämä keräysaste niin, että kun mainitaan prosentuaalinen keräystavoite loppujen lopuksi. Komissio voi olla yhtä mieltä tästä, jos tässä luodaan asianmukainen lasku, laskuperusta. Komissio on valmis antamaan oman panoksensa tämän laskentametodologian laatimiselle, aivan kuten valiokunta ehdotti. Toimi soveltamisalan osalta komissio voi hyväksyä parlamentin näkemykset, koska komission ehdotuksen tärkein seikka oli se, että selvennetään, mutta ei muuteta tämän direktiivin soveltamisalaa. Ja sitten lopuksi vielä komissio ehdottaa, että jätetään oliko paneeli täysin tämän ö, ulkopuolelle, mutta me olemme tietoisia kuitenkin siitä, miten paljon on yhä enemmän huolenaihetta aurinkopaneelien ympäristövaikutuksiin niiden jätevaiheessa. Aurinkopaneeliteollisuus äskettäin solmi vapaaehtoisen sopimuksen ja siinä ö, sanotaan, että ollaan valmiita saavuttamaan yhteisymmärrys tästä. Komission asiakirja asiasta pian julkaistaan. Meidän täytyy asianmukaisesti valvoa ehdotusten ö, ympäristövaikutuksia aurinkopaneelien jätetoiminnan osalta. Lopuksi toteaisin, että tätä uutta jäteromu direktiiviä on ehdotettu olemassa olevien tekstien kodifioinnin kautta. Me uskomme, että kun uudelleen tarkasteluprosessia käytetään, meidän pitäisi periaatteessa tässä kunnioittaa sovittuja menettelysääntöjä. Kaikki uudet elementit on vaikutus, niille on tehty vaikutusarviointi. Me olemme yhtä mieltä tiettyjen parlamentin tarkistusten osalta, jotka liittyvät tähän minä odotan nyt innolla keskustelua tästä ehdotuksesta ja ehdotetuista tarkistuksista. Ja loppuhuomautuksessa sitten komissio kommentoi vielä keskustelussa esille tulleita seikkoja. Kiitoksia sitten poliittisen ryhmän edustajat ja EPP-ryhmästä ZVA puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää Florencia erittäin käytännönläheisestä lähestymistavasta aiheeseen ja myöskin hänen asiantuntemuksestaan. No sitten komission jäsen te totesitte, että jäsenvaltioissa pitää parantaa kykyä kerätä jäteitä ja romua. No, voiko olla niin, että yksi jäsenvaltio kerää 16 kiloa per henki ja toinen jäsenvaltio yhden kilon per henki? Eikö tässä väärin ole tulkittu tätä Euroopan monimuotoisuutta? Eli pidä, pitäisikö teidän käsitellä jäteasioissa jäsenvaltioita hiukan tiukemmin? Ei voi olla niin, että meillä on hienoja sääntöjä ja sitten jäsenvaltiot tekevät mitä lystäävät. Luin haastattelunne ja esimerkiksi Italiassa ei ole mitään kunnollista suunnitelmaa. Oletteko tiukempia tässä asiassa? Tehän suojelette perussopimuksia ja jäsenvaltiota pitää muistuttaa heidän velvollisuuksistaan. Meillä on nopeasti kasvavat markkinat ja Euroopan tulevaisuus liittyy siitä, miten pystymme käsittelemään näitä jäteongelmia. Me tarvitsemme tähän myöskin jäsenvaltioita. Jäsenvaltioiden täytyy panna täytäntöön näitä sääntöjä, ja jos olette liian löyhä, niin emme pääse eteenpäin. Ja sitten meillä pitäisi myöskin olla realistisia tavoitteita, erityisesti mitä tulee pienimpiin yrityksiin, ja kuluttajat pitää saada mukaan. Jokaisen on kannettava osansa vastuusta, se on selvää, mutta kuten sanottu, meidän täytyy erityisesti näitä vastuullisia, siis jäsenvaltioita, muistuttaa heidän vastuustaan. Herzlichen Dank, Herr Seber. Kiitoksia. Sitten sosialisti- ja demokraattiryhmästä Van Bremt, kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Thank you all, voorzitter. Ehm, Kiitoksia, rouva puhemies. Arvoisa komissaari, ennen energiahuippukokousta parlamentti korosti energiatehokkuutta ja raaka-aineiden hyvää käyttöä. Nyt meillä on olemassa direktiivi, mutta sen pitäisi myöskin toteutua käytännön tasolla ja siihen parlamentti pyrkii. Ja näin olemme myöskin toimineet tarkistuksia laadittaessa. Jätteiden määrä kasvaa jatkuvasti. Kyse ei ole vain ainoastaan jätteistä, sillä me tiedämme, että jätteistä löytyy myöskin kierrätyskelpoista materiaalia. Ensimmäisessä direktiivissä sen avulla ei päästy tavoitteisiin laisinkaan, sillä vain ja yksi kolmesta laitteesta kierrätettiin ja yksi kolmesta laitteesta on joutunut teille tietämättömille, joten kyllä meidän täytyy muotoilla tar- tarkemmat kierrätystavoitteet ja keräystavoitteet. Meidän täytyy varmistaa, että laiton siirto kolmansiin maihin tukahdutetaan koska me haluamme, että tuotteet jäävät tänne ja että raaka-aineet jäävät Euroopan unionin alueelle erityisesti, koska me haluamme toimia eettisesti ja ekologisesti vastuullisesti. Emme halua, että nämä roskat joutuvat kolmansiin maihin. Eli tarkemmat tavoitteet, selkeästi muotoilut tavoitteet, se on meidän ajatuksemme parlamentissa. Varjoesittelijät ja esittelijä Florence teille esittäisin erityiskiitoksen erinomaisesta yhteistyöstä. Me olemme toimineet johdonmukaisesti. Me haluamme toimia parlamenttina siten, että me että neuvosto näkee, mitä me todellakin ajamme takaa. Me haluamme konkreettisia tuloksia. Meidän ryhmämme kannalta on erittäin tärkeää, että korostamme tämän laittoman viennin merkitystä. Meidän täytyy huomioida myöskin nämä pienlaitteet. Mehän tiedämme, ettei suuria jääkaapeja ja muita heitetä noin vaan metsiköön, vaan ne ovat nämä pienet elektroniikkalaitteet, jotka häviävät. Arvoisa komissaari, aurinkopaneeli, te tiedätte, että me olemme pitkään taistelleet sen puolesta, ettei aurinkopaneelisektorille myönnettäisiin poikkeusta, mutta me sanoimme, että me vaadimme teiltä arviointia tämän sektorin toimintamahdollisuuksista, muuten emme voi vielä ottaa asiaan lopullista kantaa, joten minä todellakin toivoisin, että mahdollisimman monet täällä voisivat hyväksyä tämän ehdotetun tekstin. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten liberaaliryhmästä Joutov. kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Госпожо председател, Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, arvon kollegat. Eurooppa käyttää yli 130 miljardia euroa strategisten metallien tuontiin. Kenties tämä määrä nyt pienenee, kiitos tämän uuden elektroniikka- ja sähköromudirektiivin avulla, joka Tämä teksti hyväksyttiin suurella enemmistöllä valiokunnassa, niin haluaisin onnitella esittelijäämme ja varjoesittelijöitä hyvin tehdystä työstä. Kompromissi, josta tänään äänestetään, on askel eteenpäin, kun halutaan paremmin hallinnoida Euroopassa sähköä ja elektroniikka jäteromun jäteromua meillä on kunnianhimoisemmat jätteiden keräys- ja kierrätystavoitteet ja tällä voidaan saavuttaa strategisia tavoitteita, koska monissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa on harvinaisia metalleja, platinaa ja kultaa ja muita, ja niitä voidaan kierrättää. Anna teille esimerkki. Vuonna 2006 Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat jätteiden joukossa heittäneet roskiin 350 miljoonaa tonnia metalleja, jotka olisi voitu kierrättää. Tämän, takia, tämän takiakin tämä mietintö on askel eteenpäin, mutta se on askel eteenpäin myös ympäristön suojelun suhteen. Todella vetoaisin kollegoihin, että tukisitte tätä mietintää. Kiitos. Kiitoksia sitten vihreiden nimissä Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Με την Tämä direktiivi pyrkii käsittelemään sitä, että hyvin paljon on lisääntynyt tämä jätteen määrä ja meidän pitäisi päästä 12,3 tonniin vuoteen 2020 mennessä. Direktiivin uudistuminen on mahdollisuus pysäyttää se, että näitä varallisia laitteita kielletään, koska meillä on nyt kierrätyspisteitä, mutta meillä ei vielä ole kunnollisia toimintatapoja. Meillä on nyt tavoitteita näiden jätteiden osalta, mutta alle puolet kerätystä jätteestä kerätään, käytetään uudelleen. Loput heitetään jätteiden sekaan tai viedään kolmansiin maihin. Sitten on puhuttu neljästä kilosta per vuosi per henkilö. Se on yksi tavoite. Mutta se ei heijastele nyt kaikkien jäsenvaltioiden tilannetta. Joillekin se on hyvin alhainen tavoite ja toisille hyvin kunnianhimoinen tavoite. Sitten on erilaisia dokumentointijärjestelmiä eri jäsenvaltioissa ja aina näitä sääntöjä ei panna täytäntöön. Eli ehdotamme, että katettaisiin kaikki jätteet ja että poikkeuksia olisi mahdollisimman vähän. Ja sitten nämä kierrätystavoitteet, haluaisimme, että 85 prosenttia näistä sähkö- ja elektroniikkajätteistä kierrätettäisiin. Ja 5 prosenttia pitäisi käyttää uudelleen Tämä koskee kaikkea sähkö- ja elektroniikkajätettä. Ja haluamme varmistaa, että kotitalousjätteet myöskin kerätään ja että jälleenmyyjät ottavat takaisin myymiään tuotteita silloin, kun markkinoille tulee uusia laitteita. Ja vaikka puhutaan hyvin pienistä laitteista, ja haluamme myöskin, että seurantaa on kunnolla esimerkiksi kuljetustoiminnassa. Me haluamme rohkaista näiden jätteiden uusinta käyttöön. Kiitoksia. Sitten EKR-ryhmästä Girling, yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puhemies. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja itse esittelijä tehdystä työstä. Direktiivin tavoitteet ovat selvä, selvät ja periaatteessa ryhmäni on valmis tukemaan me todella tuhlaamme ö, tässä paljon. Ja meillä täytyy olla asianmukainen tapa hoitaa tätä kasvaa jätevirtaa. Meillä on hieman epäilyksiä vielä tiettyjen asioiden suhteen. Ensinnäkin mainitsisin kustannukset. Kierrätys ei ole mitään halpaa, eikä todellakaan ilmaista. Tärkeintä tässä on saastuttaja maksaa periaate. Meidän ei pidä luoda sellaisia järjestelmiä, jossa veronmaksajille tulee enemmän maksutaakkaa eri toten, kun ajatellaan tätä julkisen talouden vakauttamisen aikaa. Toiseksi meidän täytyy varmistaa, että pidetään kiinni joustavuudesta jäsenvaltioiden suhteen. Olen täysin yhtä mieltä sitä, että asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet mutta ei tässä olla liian määräilevä sen suhteen, millä tavalla jäsenvaltiot saavuttavat nämä tavoitteet. Haluaisin myös mainita tarpeen, ja minähän tulen sellaiselta alueelta, jota, joka valitettavasti jätetty täysin huomiotta. Minä todella uskon, että kunnianhimoiset tavoitteet johtavat siihen, että suurempi määrä pientä elektroniikka- ja sähköromujätettä kerätään tulevaisuudessa. Ja minä todella odotan innolla tätä. Kiitos. Kiitoksia sitten GUE-ryhmästä Wills puolitoista minuuttia. Ja, vielen Dank. Die Abfallmenge von Kiitoksia vanhojen elektroniikkaromujen määrä nousee huomattavasti ja ne ovat todellinen vaara ihmisille ja ympäristölle. On hienoa, että Florentsin mietinnössä on tunnustettu tämä ongelma ja yli rajojen olemme onneksi pystyneet tekemään hyviä muutoksia ympäristövaliokunnassa. Meillä pitää olla tiukemmat vientisäännöt elektroniikkaromun suhteen ja toivottavasti hyvät kollegat voitte vahvistaa tämän asetuksen, jotta voimme suojella ihmisiä myöskin kyseisissä maissa. En kuitenkaan ole samaa mieltä siitä, että aurinkomuodot otetaan pois direktiivistä. Aurinkopaneelien valmistajat käyttävät niiden valmistamiseen myrkyllistä kadmiumia. Solareissa näitä paneeleita myöskin aselletaan usein kotivoimin ja nanomateriaalit voivat myöskin olla vaarallisia ihmisille ja ympäristölle. Jotkut nanomateriaalit sisältävät selkeitä terveysvaaroja ja pyytäisin, että komissio tarkastelee nanomateriaaleja tarkemmin. Ja mikäli ei selvästi osoiteta, että näissä tuotteissa ei ole mitään vaaraa, niitä ei saisi tuoda markkinoille. Ja siksi vihreiden kanssa olemme laatineet kaksi tarkistusta ja pyydämme nyt teiltä tukea niille, Kyse on tarkistuksista 101 ja 102. Kiitos. Grazie per il... Kiitoksia. Sitten EFD-ryhmästä Rossi. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Presidente. Provvedimenti Kiitoksia, rouva puhemies. Edessä oleva teksti on ongelmallinen. Me tarvitsemme selkeitä tavoitteita tavoitteita. Me tarvitsemme tarkeita, selkeitä tavoitteita, jotka kohdistuvat sekä myyjiin että kuluttajiin. Keräystavoitteena on esitetty 65, se on epärealistinen ja nyt vaaditaan sen korottamista 85. Mutta kysehän on jäsenvaltioiden vastuusta. Mehän emme voi vaatia valmistajia ja kuluttajia kuluttajia kierrättämään tuotteita. Miten voimme pakottaa kuluttajan palauttamaan tuotteen, kun hän on ostanut tuotteen? Meidän täytyy muistaa, että tässä ympäristörooli korostuu, ihmiset jäävät taka-alalle. Jos komission teksti hyväksyttäisiin ilman tarkistuksia, niin silloin me emme voi puoltaa tämän tekstin hyväksymistä. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten muut puheet. Ensin Sonic, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, rouva puhemies. Sähkö- ja elektroniikkaromu on nopeimmin kasvava jätevirta Euroopan unionissa. Tämä on monitahoinen ongelma. Yhtäältä kyse on ympäristön ja ihmisten terveyden huo- suojelusta, toisaalta taas resurssien tehokkaasta hallinnoinnista. Sähkö- ja elektroniikkaromodirektiivin uudelleen tarkastelussa pitäisi ottaa huomioon myös joitakin realistisia tavoitteita uusille jäsenvaltioille, joissa tietokoneet, tietokoneita, TVT ja pakastimia, niitä korvataan uusilla paljon harvemmin kuin vanhoissa jäsenvaltioissa. Näin ollen laitteiden elinikä on pidempi. Esittelijä haluaa ratkaista tässä ongelman sellaisten säädösten osalta, jotka eivät ole oikein hyviä jäsen, uusien jäsenvaltioiden osalta. Tässä pitäisi ottaa eroavaisuudet huomioon eri jäsenvaltioiden välillä markkinoissa ja tavoissa. Uudessa säätelyssä pitäisi enemmän korostaa keräystoiminnan tehokasta valvontaa useissa jäsenvaltioissa esiintyy epäsäännönmukaisuuksia ja väärennettyä, paper, väärennettyä hallinnollista paperityötä näiden tämän kirjoituksen osalta. Tässä on valtaisasti suurenneltu keräysten määriä. Ja meidän mielestämme kyllä valvonta on nyt aivan riittämätöntä. Tässä on vaarana musta tai harmaa talous. Asianmukaisesti ei ö, keräystä ja kierrätystä hoideta, vaan tehdään näitä laittomia siirtoja. Tämä täytyy lopettaa. Kiitoksia sitten McAven. Yksi minuutti. Um, thank you. Commissioner... Kiitoksia. Missä minä asun? Jos haluan kierrättää elektroniikkajätettä, minun pitää viedä ne paikallisen kunnan kunnalliseen pisteeseen ja ne ovat auki tiettyinä aikoina. Jos haluan äh, kierrättää vaikka paperia tai lasia, ne voi kierrättää kadulla ja paristot voin viedä mihin tahansa liikkeeseen. Jos halutaan, että tavoitteita nostetaan, meillä pitää olla enemmän tämän tyyppistä keräystä ja ihmisillä on oltava helpompaa kierrättää näitä jätteitä, erityisesti pieniä elektroniikkalaitteita jos ajatellaan tätä neljä tonnia per henkilö, se oli täysin väärä. No tietysti, jos kierrättää jääkaapeita muita, niin se on helppoa saavuttaa, mutta meillä pitää olla kunnianhimoisia tavoitteita ja että yrityksillä on oltava vastuu kierrättää nämä kierrätettävät aineet. Komissio julkisti energiatehokkuusstrategiansa ja tämä pitäisi olla sitä. Ja kaikki elektroniikkajäte elementit pitäisi kierrättää ja kerätä, mutta ikävä kyllä meillä on nyt liikaa poikkeuksia. Muuten tämä pitkään strategia resurssitehokkuuden osalta ja raakamateriaalien puuteongelmat eivät koskaan ratkea, ellei tätä direktiiviä saada toimimaan. Grazie. La parola... Kiitoksia. Seuraavaksi Davies, puolitoista minuuttia. A recast directive, but... Niin, direktiivin uudelleen tarkastelu. No mehän, monet meistä työstivät tätä alkuperäistä direktiiviä. Nyt on hyvä mahdollisuus tilkitä jotakin porsareikiä ja saada aikaiseksi sellainen direktiivi, jonka me aina olisimme ansainneet tässä saada aikaiseksi. Mutta meidän täytyy myös varmistaa se, että elektroniikkaromua asianmukaisesti kierrätetään ja haluamme sulkea nämä porsan reijät, joka, jotka johtivat siihen, että laittomasti siirrettiin näitä, tätä romua ö, kehitysmaihin. Ne valmistajat ja tuottajat, jotka nyt meille kirjoittajat ja sanovat, että älkää tukeko tätä tai tuota tarkistusta, joiden avulla halutaan näitä reikiä tilkitä, niin annetaanpa heidän nyt tehdä näitä ehdotuksia sitten. Heidän laitteensahan ovat kauppojen hyllyllä ja heidän, ne, heidän täytyy esittää ö, ratkaisuja siihen, että dumppausta ei tapahdu. Mutta tässä on tiettyjä myös lopun saattamattomia asioita. Printeriyrityksillä on tapoja saada halvalla myytyä printerinsä, mutta sitten niiden uudet mustesäiliöt kastavat maksavat paljon. Sitten on standardituotteita, joita saadaan aivan pikkuisella hinnalla. No tässä nyt keksittiin, että että kymmenen vuotta sitten, että käydään lisätä, että viedään pitemmälle tämän sotaa ja estetään elektroniikan avulla standardi tuotteiden käyttö. No, printeriyritykset keksivät, miten kierretään sääntöjä, loppasivat kovasti ja sanoivat, että näitä mustesäiliöitä täytyy kohdella kulutustuotteina eikä elektroniikkaromuna. No joissakin jäsenvaltioissa nyt näin toimitaan, toisissa taas ei. Porsanreijät täytyy todella tilkitä niin, että varmistetaan asianmukainen kilpailu markkinoille. Toivon, että kollegat tukevat omia tarkistuksiani. Grazie. La parola Kiitoksia. Sitten Plashak, yksi minuutti. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, je nepochybné, že Kiitoksia, rouva puhemies. Arvoisat kollegat, on tietenkin selvää, että tämä direktiivi menee oikeaan suuntaan. Me haluamme saada aikaiseksi todellisia muutoksia, eli enemmän laiteromua tulisi kerätä ja välttää laitonta siirtoa. Me tarvitsemme harmonisoitua lähestymistapaa yritystasolla. Näin voita, ja meidän täytyy vähentää myöskin byrokratiaa. Erityisesti by- byrokratiaan vedoten vaadin, että meidän tulisi saada aikaiseksi jäsenvaltiota sitovia täytäntöönpanokelpoisia sääntöjä. Meidän tulisi toimia siten, että jos jokin järjestelmä toimii hyvin, niin sitä ei tulisi muuttaa. Ehkäpä meidän tulisi soveltaa tässä rajattua soveltamisalaa, sillä jos me lähdemme tätä avaamaan, niin myöskin kierrätyskelvottomat tuotteet tulisivat tähän soveltamisalan piiriin, ja se tietenkin heikentäisi tämän tavoitteemme saavuttamista. Silloin kun tavoitteita asetellaan, niin meidän ei tulisi toimia ainoastaan kunnianhimoisesti, vaan ennen kaikkea realistisesti. Meidän ei tulisi siis laatia yhteisötasolla mitään turhia esteitä. Kiitoksia. Tällä per... Kiitoksia sitten Nacho. Yksi minuutti. Okei. Okay, um, ähm, No niin, kännykät, laturit, PlayStationit, kamerat, lämpömittarit, pakastimet, mikroaltounit, ilmanraikastimet, kellot, sähköiset imurit, lasten lelut, videopelit, lääketieteelliset laitteet, televisiot, kaukosäätimet, laskimet, kuivarit ja pesukoneet. No, siinä on vain muutama. Kaikki nämä laitteet ja monet muut varmasti noustavat hintojaan tämän direktiivin seurauksena. Jos kuvitellaan, että EU on valmis tekemään yhä enemmän lakeja nyyri aikana, kun me olemme keskellä lamaa, ja ihmisten on vaikea tulla toimeen. Siksi pyytäisin, että kaikki täällä parlamentissa osoittavat sympatiaa, ahkeria veronmaksajia ja pk-yrityksiä kohtaan, ja että tämä laki pipataan suoraan roskikseen. Luka. Sininen kortti, olkaa hyvä. Voisitteko kertoa meille nyt? Tehän sanoitte, että se, että vaaditaan sähköelektroniikan romun kierrätystä, nostaa hintoja. Jos tuottajan ei pidä tästä maksua, niin kenen sitten pitäisi maksaa näiden tuottajien kierrätyksestä? Miksi vastustatte niin, että paikallishallinto jäsenvaltioissa tai teidän omassa maassanne, niin miksi niiden täytyy kantaa kaata tästä, mutta te olette sitä mieltä, että tuottajien ja valmistajien ei pidä maksaa yhtään mitään. I too enjoy our... Niin, aina kun puhumme, niin meillä on tällaisia pienimmiä keskusteluita. Te tiedätte ihan hyvin, niin kuin minäkin, kuka maksaa nämä ja nämä maksat veromaksajat. Ja sanon, että tällä hetkellä me olemme keskellä lamaa jollaista ei ole 30-luvun jälkeen. Ja nyt edustan veronmaksajia. Ja toiseksi pointti on nyt se, että tämä pitäisi hoitaa kansallisella tasolla, poliitikkojen tasolla, jotka ovat vastuussa äänestäjille, eikä komissio, joka pitää salaisia kokouksia, eikä ole vastuussa kenellekään. Tässä on nyt se ydin. Credo che l'onorevole Florence... Ilmeisesti Florence haluaa käyttää puheenvuoron. Hän on esittänyt sinisen kortin. Niin, valitettavasti en tunne kollegaa nimeltä, koska kun on tästä laiteromusta keskusteltu, niin hän ei ole ollut koskaan paikalla. Tai hän on muuttanut vain kampaustaan. No miten vastaatte kysymykseen, jos kansalaiset viiden kuuden vuoden päästä kysyvät, että kun raaka-aineet ovat äh, hävinneet kaatopaikalle tai merien pohjalle, niin mitä sitten sanotte? Ja toinen kysymys kuuluu, että Lukekapas direktiivitekstiä. Siellä ei sanota, että kansalaiset maksavat, vaan että tuottajilla on vastuu. Sitä terävöitetään, sitä men, sen suhteen mennään pidemmälle, ja tämä kannattaisi myöskin lukea täältä tekstistä, ja ehkäpä sitä kautta pyrkisitte vastaamaan näihin kahteen kysymykseen. Mehän tiedämme, kuka viime kädessä maksaa aina. Ei sitä aina tarvitse sanoa direktiivissä, koskaan ei sitä sanota. Ei ihmisille koskaan sanota, että te, te, te joudutte maksamaan nämä viime kädessä, tai että te joudutte kaivamaan kuvettanne. Britanniassa maksaa 50 miljoonaa päivässä olla mukana EU:ssa. Ja ytimenä tässä kaikessa, ja palaan nyt siihen, mitä sanoin Chrisille, että päätökset pitäisi tehdä kansallisella tasolla, poliitikkojen tasolla, jotka ovat vastuussa äänestäjille. Minun maani, Iso-Britannian edustajat, eivät voi erottaa komission jäseniä. Se ei ole demokraattista, se on väärin. Grazie, la parola all'onorevole... Kiitoksia. Sitten Suji, puolitoista minuuttia. Commissaire, Hyvä komission jäsen, kollegat ovat monen otteeseen muistuttaneet. Eurooppa tarvitsee yhteistä strategiaa raaka-aineiden, eritoten harvinaisten raaka-aineiden saamisessa. Me emme voi jättää huomiota sitä valtaisa potentiaalia, joka on järkevällä sähköelektroniikka, roomu, jätteen käytöllä tässä täytyy parantaa keräysjärjestelmiä ja puuttua laittomiin siirtoihin. Ja tämän lisäksi täytyy myös nostaa keräysastetavoitteita. Meidän täytyy olla näistä asioista yhtä mieltä. Meidän ei pidä unohtaa tärkeintä menestyksen tai epäonnistumisen tekijää, eli kuluttajaa. Kansalaisten vastuullistaminen on tähdellistä, jos me haluamme tehokasta lainsäädäntöä. Tätä varten hyvä Karl Hans tärkein panos muiden järjestelmien joukossa on keräyksellä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajien täytyy tietysti olla enemmän mukana keräys- ja kierrätysjärjestelmissä, mutta me emme voi myöskään viedä täysin vastuuta, viedä vastuuta kuluttajilta. Kuluttajien täytyy olla toimijoita eikä vain katselijoita Euroopan ympäristöpolitiikassa. Kiitos. Grazie. La parola. Kiitoksia. Seuraavaksi Gardini, puolitoista minuuttia. Ehm, eh, Paljon kiitoksia, rouva puhemies. Olen pitkälti samaa mieltä kollegoitteni kanssa. Tämä on erittäin tärkeä direktiiviteksti ja tietenkin me äänestämme sen puolesta, mutta olen myöskin vakuuttunut siitä, että meidän täytyy vielä saada parannuksia aikaiseksi juuri toisen käsittelyn aikana. Esimerkiksi, että komissio laati vaikutusanalyysiä tämän avo- avoimena olevan soveltamisalan suhteen. Tämä nyt näyttää siltä, että ympäristöä suojellaan enenevässä määrin, mutta kyllä konkreettisella tasolla tarvitaan vielä muutoksia. Niin, mitä tulee tähän niin sanottuun suljettuun soveltamisalaan, se mahdollistaisi että me tiedämme, mitä tehdään, ja se antaisi myöskin enemmän pontta tälle projektille. Mutta kyllä tässä kaivataan muutakin kuin vaikutusten arviointia. Miten su suuremmat kustannukset jaetaan valmistajien ja kuluttajien välille? Tietenkin jokaisella on vastuunsa, mutta meidän ei tulisi liioitella ja aiheuttaa myöskään turhaa hallinnollista työtaakkaa välineiden pitäisi olla sellaisia, että huomioimme kansalliset järjestelmät. Ei voida puhua huonoista ja hyvistä jäsenvaltioista. Meidän täytyy katsoa, että järjestelmät vain poikkeavat maasta toiseen ja niitä pitää arvioida eri tavalla, jotta vältymme siltä, että joitakin maita suositaan ja toisia sorsitaan. Eli näihin kysymyksiin tarvitaan vielä vastauksia. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Pietikäinen, yksi minuutti. Arvoisa puheenjohtaja, komissiolta on tullut sekä resurssitehokkuusohjelma että myös raaka ainestrategia hyvin aiheesta sillä raaka aineet ja niiden käyttö käy yhä rajallisemmaksi ja saman myötä myöskin niiden hinta nousee. tiedämme että elektroniikkajätteen osalta varsinkin pienjätteen kuten kännyköiden osalta valitettavan suuri osa on päätynyt paitsi alueemme sisällä kaatopaikoille myöskin kolmansiin maihin ja viime kädessä polttoon kaduilla. siksi tämä tärkeä työkalu on hyvä askel oikeaan suuntaan elektroniikkajätteen kierrätyksen osalta että takaamme myöskin parempaa resurssitehokkuutta ja raaka aineiden palautumista takaisin valmistajille toivottavasti jatkossa tämän direktiivin osalta voidaan edetä paremman raportoinnin suhteen jotta oikeasti voimme tietää miten hyvin eri jäsenvaltiot ja toimijat toteuttavat tämän direktiivin tavoitteita taata vielä esitettyä paremmin erilliskeräystä myös parempien kunnianhimoisempien tavoitteiden osalta ja siinä missä direktiivi on hyvä alku niin toivottavasti vastuuta jakeluportaalta suoraan tuottajavastuuseen voidaan myös jatkossa lisätä. Kiitoksia. yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Meidän pitää olla kunnianhimoisia tavoitteiden suhteen, mutta täytyy myöskin muistaa, että esittelijän ehdotusta ei ole helppoa soveltaa, kun ajatellaan millaisia tilanteita eri jäsenvaltioissa on. Espanjan valtuuskunta kuitenkin tukee tätä ehdotusta ensimmäisessä käsittelyssä. Mitä me emme tue on se, että me kannatamme sitä, että eritellään näitä kustannuksia, mitä tulee tämän tyyppisten jätteiden käsittelyyn. Me äänestämme tarkistusta 52 vastaan, joilla halutaan poistaa artikla 42 ja 103 tarkistuksen puolesta. Me katsomme, että kuluttajilla on oikeus ja heidän on tiedettävä, kuinka paljon tämä käsittely maksaa. Tämä motivoi heitä tekemään yhteistyötä lainsäätäjän kanssa ja myöskin on hyvä, että on avoimuutta, joka sopii tähän kauppaketjuun. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Sitten menettely ilman puhujalistaa ja ensimmäisen puhe- puheenvuoron saa Mestsaaros. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Pyydän ensinnäkin anteeksi tätä pientä viivettä. Haluaisin kiittää ja onnitella herra Florencia hänen erinomaisesta työstään. Sähköromu, sähköromujäte lisääntyy jatkuvasti. Kierrättämistä pitäisi lisätä ympäristön suojelemiseksi. Samalla pitäisi myöskin pyrkiä vähentämään raaka-aineiden tuhlaamista. 85 prosenttia jätteestä pitäisi saada kirjattua vain 33 Tästä 85 kuitenkin käytetään kunnolla hyväksi uudelleen. Myöskin laittomata jätteiden Euroopan unionin ulkopuolelle vieneet pitäisi lopettaa. Samalla pitäisi varmistaa, että selektiivinen jätteiden keräys saadaan toimimaan kunnolla. Täten saataisiin raaka-aineita talteen ja uudelleen käyttöön, uusia käyttöön. Nyt voimassa oleva direktiivi ei tule kaikissa jäsenvaltioissa saman ta- samalla tavalla täytäntöönpannuksi. Esimerkiksi luokittelu eri jätekategorioihin ei toimi. Tämä direktiivi koskee kaikkea sähköistä romua, joka pitäisi saada talteen. Viime aikoina unionin liittyneet jäsenvaltiot ovat sellaisessa asemassa, että siellä selektiivinen jätteiden keru ei vielä kerta kaikkiaan toimi. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Sliber. Herra puhe- puhemies, me olimme tällä hyvin tuhlaava yhteiskunta, jos me pidämme tätä jätteenä. Se romu sisältää, josta on sisältää kultaa ja hopeaa hyvin paljon, joten tämä on asia, joka aiheuttaa selkeää voittoa. Se vähentää meidän riippuvaisuuttamme tärkeiden varakaineiden tuonnista – ei merkitä sitä, että me päästä raskaita metalleja enää luontoon. Kysymys ei ole siis mistään jätteestä eikä pidä puhua mistään kustannuksistakaan. Mutta haluaisin sanoa, että jos me on ää, äh, tilanne, tärkeää olisi kuitenkin, että äh, nämä aurinkokennot, jotka äh, niiden osalta suissa poikkeuksia me tarvitsemme äh, kadmiumia koska kadmium pitäisi tulla vielä markkinoille. Kysymys on kilpailuasemasta. Ja on tärkeää, että jäsenvaltiot ja komissio nyt huolehtivat siitä, että vientisääntöjä tiukennetaan ja että niitä noudatetaan. Meidän täytyy lopettaa jätteen vienti köyhiin maihin. Kiitoksia puheenvuoron saa herra Rubiks. Yes, puhemies. Olen eräs niistä henkilöistä, jotka joka tapauksessa ovat tukemassa tämän mietinnön hyväksymistä ja tuen myös tätä järjestettyä jätteenkeruuta eri vaiheissaan Latviassa edelleenkin 25 prosenttia elektronisista laitteista, eli romusta, vain kerätään, se on aivan liian vähän. Ja tuen myöskin kunnianhimoisia tavoitteita, jotka on muotoiltu mietinnössä, mutta minua huolestuttaa kuitenkin se, että EU-valtioiden piirissä on suuri ero tässä asiassa, joten vaadinkin komissiota ja EUn jäsenvaltioita – hyvin tarkkaavaisesti valvomaan sitä, miten tämä tullaan panemaan toimeen. Tietysti me haluaisimme Latviassa jatkaa määräaikaa vuoteen 2016 siinä sanotaan, mitä nämä osuudet ovat vuoteen 2020 myös. Kiitoksia edustaja Paska. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia puhemies. Nyt on käyty keskustelua eri parlamentin valiokunnissa tästä aiheesta ja muutosesityksiä on esitetty runsain miton, mitoin nyt aikaansaatu kompromissi on minun mielestäni erittäin hyvä askel kohti tilannetta, jossa jätteitä käsitellään sen mukaisella tavalla. Erityisen hyvinä pidän artiklan 37 uutta muotoilua, koska tämä mahdollistaa sen, että keräysjärjestelmät saavat tukea eikä oteta sanktioita niinkään käyttöön silloin, kun näihin keräystavoitteisiin ei ole päästy. Tässä käytetään kannustamia pikemmin kuin rangaistuksia, varsinkin niissä maissa, joissa infrastruktuurin suhteen on ongelmia. Tämä on hyvä asia. Artikla 93 uudessa muodossaan niin ikään ansaitsee meidän tukemme. Siinä on kyse siitä, että monet henkilöt ja monet yritykset eivät pidä kiinni velvoitteistaan. Uudet säännöt pyrkivät poistamaan tämän ongelman erinomaisella tavalla. Kiitoksia paljon. Grazie. Kiitoksia. Sitten puheenvuoro. Komissaari saa puheenvuoron. Patsnik. Kiitoksia puhemies. Monet Euroopan parlamentin jäsenistä mainitsevat täytäntöönpanopuolen, joka on todellinen ongelma. Ikävä kyllä, se ei ole ongelma vain tällä alueella, vaan tämä sama hankaluus on kautta linjan ympäristökysymyksissä. Joten täsmällisesti sanon ajatellen tiedän so- velvollisuuteni sopimusten mukaisesti ja aion täysin täyttää tehtäväni. Me myös laadimme tiedonantoa täytäntöönpanosta myöhemmin tänä vuonna. Siinä käsiteltäisiin täytäntöönpanokysymyksiä. Kokonaisvaltaisemmin olemme jo keskustelemassa näistä johtajien pääosan kanssa, koska uskon, että tämä on yksi sellainen kysymys, johon meidän pitäisi keskittyä tulevaisuudessa, mukaan lukien tietenkin ehdotukset, joista keskustelemme tänään. Sitä paitsi uudelleenlaatimisehdotus pyrkii helpottamaan juuri täytäntöönpanoa. Toiseksi tavoitteista. Mielestäni on aivan äärimmäisen tärkeää, että meillä on kunnianhimoisia tavoitteita. Monet teistä mainitsivatkin, että tämä on kaikkein nopeimmin kasvava jätevirta. Monet ottivat esille sen, että itse asiassa me elämme sähköisen ja sähkö- ja elektroniikkamaailmassa eh, eh, tämä pitäisi ottaa huomioon, kun päätämme näistä tavoitteista. Kolmanneksi kustannuksista. Luonnollisesti aina kun ehdotamme mitä tahansa asiaa, meidän pitää aina ottaa huomioon myös kustannustaakka ja pyrkiä mahdollisimman yksinkertaiseen toimintatapaan. Mutta haluan puhua aivan selvään selväsanaisesti, että todellinen kustannus yhteiskunnallemme ja taloudellemme olisi vielä suurempi, jos emme tartu näihin kysymyksiin. nämä olisivat todellisia kustannuksia, jotka pitkällä, pidemmällä aikavälillä olisivat niin korkeita, että me pystyn niitä vasta, niihin vastaamaan. Vasta pari viikkoa sitten julkaisimme niin sanotun ö, jätekertomuksen. Siinä Kävin myös Umikorissa, joka on yksi high-tech-yritys kierrätysalalla elektronisen jätteen kohdalla. Ja minua hämmästyttivät jotkut seikat, jotka siellä näin ja joita siellä opin. Mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että me ymmärrämme sen, että esimerkiksi matkapuhelimet, joita pidämme päivittäin käsissämme itsensä sisältävät arvokkaita metalleja kullasta platinaan. Nämä ovat äärimmäisen tärkeitä ajatellen tulevaisuutta ja jos nyt vain kaivan uusia raaka me koskaan päädy oikean tuloksen. Itse asiassa minun kädessäni oli 20 kiloa kultaa, jotka oli saatu matkapuhelimista keräämällä. Oli hyvin vaikea nostaakaan sitä vielä vaikeampi, sitä oli jättää siihen paikalleen tietysti. Mutta joka tapauksessa monet teistä mainitsevat ehkä tässä kaikkein tärkeimmän asian, johon pitäisi tarttua, nimittäin resurssitehokkuus. Olen ottanut tämän asian esille jo monta kertaa, mutta mielestäni on tärkeää, että me sitä ikinä unohdakaan. Tällä vuosituhannella YK tietojen mukaan ihmiskunnan kasvu on nelinkertainen, tuotanto 40-kertainen, 17-kertainen hiilidioksidin tuotanto, energiatuotanto on lisääntyy 45 kertaisesti enemmän, kalastetaan ja vedenkulutus lisääntyy valtaisesti. Jos joku ajattelee, että näin voidaan jatkaa tällä vuosisadalla, niin siinä tehdään kyllä karmaiseva virhe, joten meidän täytyy pystyä hoitamaan asioita eri tavalla. Ja tämän takia, niin kuin mainitsin, elämme elektronisessa sähköisessä maailmassa yhä enemmän määrin, niin ehdotus tänään edessämme tai teidän edessänne on erittäin tärkeä ehdotus, ja tulee juuri näiden asioiden hoitamiseen. Monet puhuvat paremmista ilmo- ilmoitustoiminnasta. Ilmo- kiinnitämme näihin huomiota. Lopuksi vielä sanoisin sen verran, että ensimmäisen käsittelyn jälkeen uskon, että meillä on tässä hyvä tuote, jota kannattaa työstää edelleen toiseen käsittelyyn ja viedä sitten asia loppuun, ja sa- jotta sille saadaan sellainen muoto, josta varmasti voimme sanoa, että se on vieläkin parempi. Kiitoksia. Grazie, komissaari. Kiitoksia arvoisa komission jäsen. Seuraavaksi puheenvuoron saa esittelijä herra Florence. Kiitos puhemies. Viimeiset sanat, mitä tuli nimenomaan resurssitehokkuuteen, niitä sanoja voi vain tukea. Kuitenkin lähikuukausina olette päätöksenteon osalta keskipisteessä, koska nyt tulee kehittämään yhteinen kanta. Ja silloin joudutte neuvoston kanssa päättämään ja neuvottelemaan, ja voi sanoa, että viimeisten viiden, seitsemän kuukauden aikana neuvosto ei ole liikkunut millimetriäkään. Ja se ei suinkaan riippunut Belgian puheenjohtajuudesta on joitakin hyvin jääräpäisiä maita, ja voin vain ajatellen suurta yksimielisyyttä täällä todeta, että kollegat, jotka tänään ovat puhuneet voimakkaasti tämän mietinnön puolesta, heidän tulisi kotimaassaan myöskin kääntyä hallituksessa puoleen ja sanoa, että menneisyyden menellä tavalla ei voida enää jatkaa. Voi mainita tässä eräitä ystäviä, jotka voisivat tässä tulakin auttaa. Joten, herra komission jäsen, uskon kuitenkin, että lähikuukausina tulemme käymään intensiivisiä keskusteluja. Teidän täytyy pysyä tiukkana neuvostossa ja uskon, että voimme vielä, tai meidän täytyy vielä vetää siihen, että jätepolitiikassa on valtaisa kansallinen säätelyn himo, mutta se ei johda tuloksiin, koska eh, sisämarkkinat ovat jo syntyneet, nyt täytyy toimia asianmukaisesti, ei vain puolet eh, sisämarkkinoista ole niin vielä kerran, siis se on 61, niin kuin Richard äh, Zeber sanoi, eli meillä on vielä paljon tehtävää. Me olemme kuitenkin hyvällä tiellä, herra komission jäsen. Minulla ei ole mitään epäilystäkään siitä, että tekö tuntisi ne Haluaisin korostaa sitä, että te erinomaisesti hoidatte tehtäviänne ja tulemme aikaan hiukan ö, työntämään teitä eteenpäin, joskus hiukan kovemminkin otteen. Kiitos. Grazie, la Kiitoksia. Keskustelu päättyy ja äänestämme tänään kello 11.30. Nyt keskeytämme istunnon äänestyksiin asti, jotka alkavat 11.30.